Meillä on satelliittiyhteys Ukrainan parlamenttiin äänestyksen aikana. Kuvassa näkyy jo Ukrainan parlamentin kollegoja. Meine Hyvät naiset ja herrat. Saattaa olla, että satelliittilähetyksessä on pieni viive, joten se, mitä täällä sanomme ja teemme, saattaa mennä perille vasta 30 sekunnin tai jopa minuutin kuluttua. Viive saattaa olla jopa näin pitkä Strasbourgin ja Kiovan välillä ja sama myöskin päinvastoin, joten mikäli minun puheenvuoroni lopuksi kestää puoli minuuttia ennen kuin aika viivän kulut umpeen. Te voitte tietysti taputtaa käsiänne sen puolen minuutin ajan. Kerrankin teillä on sitten syytä myöskin taputtaa. Hyvät naiset ja herrat, kohta vasta työjärjestyspuheenvuorota. Ensin tämä. kollega, että arvoisa presidentti Poroshenko, hyvät naiset ja herrat, uskon, että en, liio, en liioittele, mikä sanon, että nyt käsillä on historiallinen hetki. Kohta Euroopan parlamentti täällä Strasburgissa ja saman aikaan Virhovna Rada Kiovassa tulevat hyväksymään assosiaation sopimuksen Euroopan unionin ja Ukrainan välillä. Se, että kaksi parlamenttia täysin vapaaehtoisesti oma määrämisvaltansa käyttäen samanaikaisesti ratifoivat tämän sopimuksen, on osoitus vapaasta demokratiasta, joka on vastakohta ohjatulle demokratialle. Tämän Hyvät naiset ja herrat, tämän sopimuksen ratifiointi, sopimuksen, jota ei ole pilkunkaan vertaa muutettu Maidanin mielenosoitusten jälkeen, on demokratian tähtihetki, varsinkin kun muistamme, mitä viime kuukausina on jouduttu näkemään. Kuka olisi voinut kuvitella vielä joitakin kuukausia sitten, että Euroopassa jälleen kerran yritetään muuttaa rajoja väkivaltaisin keinoin, Kuka olisi kuvitellut, että se turvallisuusarkkitehtuuri, joka vaivalla oli saatu aikaan kylmän sodan jälkeen, olisi asetettu kyseenalaiseksi? Kuka olisi voinut kuvitella, että vahvemman oikeus olisi jälleen kerran päällimmäisenä Euroopassa ja vahvempi kuin oikeudenmukaisuus? Kuka olisi voinut kuvitella, että sodan pelko olisi palannut Eurooppaan? Ja se, mitä Ukrainassa on tapahtunut ja tapahtuu edelleenkin, koskettaa joka ikistä meistä. Voisin toistaa että sen, että juuri kun olemme yhteydessä kiovalaisiin kollegoihin, Euroopan unioni halu, haluaa tukea Ukrainan alueista koskemattomuutta ja suverenisuutta. Näin teimme nyt ja tulemme tekemään jatkossakin. tämän siksi, että ihmisten luottamus Ukrainassa, ihmisten, jotka taistelevat Maidanilla, toteutuu käytännössä. Heidän unelmansa toteutuu. Demokratia ja oikeusvaltio, vaalilaki, joka on uudistettu, oikeusvaltion periaatteen rakennettu Ukraina, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja ennen muuta vähemmistöjen oikeuksia suojataan me tuemme tällaista Ukrainaa. Ukrainaa, jonka talous kukoistaa ja jossa sosiaalinen, yhteiskunnallinen kuilu saadaan kurottua umpeen ja kaikilla ihmisillä on kunnollinen tulevaisuus. Hyvät kollegat, se päivä, jolloin tuo Ukraina toteutuu käytännössä, muuttuu todeksi. Tulee se päivä, jolloin Maidanin aukiolla tehdyt lupaukset raunomaisesta vallankumouksesta muuttuvat todeksi. Euroopan parlamentin suuri enemmistö tulee tukemaan Ukrainaa, kun se pyrkii toteuttamaan tuon Maidanin aukiolle syntyneen unelman. Siksi me tänään äänestämme tästä sopimuksesta. Ennen kuin menemme itse äänestykseen, hyvät naiset ja herrat, minun on suuri ilo ja kunnia antaa uuden teknologian avulla nyt Ukrainan presidentille Pietro Poroshenkolle puheenvuoro. Hän voi puhua meille nyt Kiovasta käsin. Ja tämän jälkeen, hyvät naiset ja herrat, toimitamme äänestyksen. Äänestyksen jälkeen täällä teidän silmienne edessä tulen allekirjoittamaan ilmoituksen neuvostolle tämä allekirjoitukseni lyö lukkoon virallisesti tämän prosessin jatkumisen. Nyt puheenvuoron saa herra presidentti Poroshenko, olkaa hyvä. Thank you very much indeed, my dear friend. Kiitokset todellakin hyvä ystäväni Euroopan parlamentin puhemies Schulz. Hyvät Ukrainan kansalaiset, hyvät parlamentin jäsenet sekä Ukrainassa että Euroopan unionin parlamentissa. Ensiksi haluan kiittää teitä suosionosoituksistanne ja tuestanne Ukrainalle, jonka juuri osoititte. Haluaisin huomauttaa, että täällä Ukrainan parlamentin tunnelma muistuttaa kovasti siitä, vuoden 1991 tunnelmasta, jolloin saavutimme itsenäisyyden. Хто готовий померти за Європу? Kuka on valmis kuolemaan Euroopan puolesta? Tämä on se kysymys, jota, jonka tutkijat ovat esittäneet miettiessään valtion luomista ja Euroopan syntyä. Vaikuttaa siltä, että olisi aika luonnollista antaa uhrata elämänsä maansa puolesta. Ensimmäiset sadat ukrainalaiset, jotka kuolivat helmikuussa ja lisäksi nuo sadat ukrainalaiset, jotka menet, kuolivat Itä-Ukrainassa kuolivat sekä Ukrainan että Ukrainan paikan puolesta Euroopan unionissa. Tämä on alkanut toisesta maailmansodasta lähtien, eikä mikään muu kansa ole maksanut näin paljon oikeudestaan olla eurooppalainen. Kuka on kuka voisi sulkea oven Ukrainalta Eurooppaan ja kuka voisi vastustaa Ukrainan osa liittymistä Euroopan unioniin ja siihenhän me olemme nyt ottamassa tänään ensimmäisen, mutta päättäväisimmän askeleen seitsemän vuotta. Tähän on mennyt Pariisin huippukokouksen jälkeen unionin ja Ukrainan välillä ja siitä lähtien olemme tätä assosiaatiotekstiä valmistelleet ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän koko prosessiin Kiitän kaikkia diplomaatteja ja asiantuntijoita ja erityisesti kansalaisia, jotka ovat hyvin vahvasti tukeneet meitä tässä asiassa viime syksynä. Uskoimme, että kaikki oli valmista allekirjoittamista varten, koska koko maa oli päättäväisesti tämän puolesta. Ja ja vastustus oli hyvin, hyvin heikkoa, mutta marraskuun 29. päivä, kun Vilnassa kaikki odottelimme allekirjoittamista, tämän sopimuksen allekirjoittamista ja myös nyt kansalaisille on hyvin merkittävää tämä allekirjoittaa ja Janukovicia vastaan on äänestetty suhteessa itäänpäin kulkemiseen. Ja tämän päivän äänestyksemme varmasti osoittaa tahtomme hyvin selvästi sekä sisäisille että ulkoisille voimille, niille, jotka ovat pyrkineet kieltämään meiltä tämän suunnan. Tämä sopimus on kesäkuussa Brysselissä allekirjoitettu ja nyt ratifioidaan yhtä aikaa tänä, tänä päivänä. Ja tämä on suuri juhla sekä meille ukrainalaisille että kaikille yhtenäisen Euroopan edustajille, koska ilman Ukrainaa yhteistä, yhtenäistä Eurooppaa ei ole. Me olemme joutuneet kestämään kaikenlaista kiristystä. Tämän tässä tekstissä yhtäkään kappaletta, yhtäkään sanaa eikä pilkkuakaan ole muutettu, vaan tämän tekstin juuri nyt allekirjoitan tänään. Minä olen pyytänyt, pyydän, olen, aion pyytää huomenna Ukrainan hallitusta saamaan tämän sopimuksen täytäntöön pantavaksi huomenna. Täytäntöönpano on hyvinkin helppoa. Tässä ei tarvita viisumia, viisumeita. Tässä tar- puhutaan kansanvallasta, ilmaisuvapauksista ja niin poispäin. Tämä kaikki liittyy tähän tekstiin täytäntöönpanoon, eikä meillä ole mitään oikeutta odotella enää pidempään viimeisimmissä neuvotteluissamme Brysselissä meille sallittiin laajat oikeudet. Me saamme etusia kohtelun vuoden 2015 loppuun asti ja eurooppalaisia tuotteita tulee Ukrainan markkinoille kansainvälisten sopimusten puitteissa. Ukraina, Ukrainasta. Ukraina pystyy näin ollen kilpailu, kilpailemaan muiden maiden kanssa ja muiden tuottajien kanssa. Ja haluaisin kiittää Euroopan unionia tästä uskomattomasta tuesta meille näinä hyvin, hyvin monimutkaisina aikoina. Meidän eurooppalaiset kumppanimme ovat halunneet ainoastaan yhden asian vastineeksi uudistukset, uudistuksia nimittäin ei pidä nyt todellakaan enää käyttää syynä poliittista tilannetta eikä mitään muutakaan näiden uudistusten tiellä ja toivon, että kansallinen suunnitelma uudistuksiksi vuoteen 2020 esitetään yhdessä, yhdessä tämän teemme. Eikä kukaan enää ajattele vain itse itseään. Presidentti, hallitus ja kansanedustuslaitos yhdessä toimivat yhteen suuntaan jos tässä nyt pyritään avaamaan jotain sisäisiä rintamia kehitystä vastaan, niin me emme sitä aio sallia. Ukrainan pitäisi muuttua hyvin merkittäväksi korruption torjunnan keskukseksi ja teenkin korruption torjunnan torjuntaan tähtääviä lakeja yhdessä muiden kanssa. Ja tämä liittyy juuri ratifiointi- ja täytäntöönpanohankkeeseen. Ja uskon, että tämä on paras reitti ilmaista se, että me olemme jo lähteneet liikkeelle ja aloittaneet tämän hankkeen. Suuri ukrainanrainen kirjailija jo vuosisataa sitten pyysi antamaan meille Euroopan. Ja tämä teksti nyt ohjaa meitä tuohon suuntaan. Nyt me otamme askelemme juuri tällä uudella polulla, uudella tiellä. Ja me haluamme tällä tiellä edetä kunniakkaasti sekä Ukrainan että Euroopan kannalta. Шановні колеги, нагадаю, що наче треба проголосувати. Це зараз буде просто історична мить, коли ми разом з Tämä on historiallinen hetki. Yhdessä Euroopan parlamentin kanssa teemme päätöksen. Hyvät kollegat, haluaisin ehdottaa äänestystä nyt. 0098 kirjausnumero assosiaatiosopimuksen ratifiointi. Siis Kiitoksia. Nyt äänestämme. Nimenhuoltoäänestystä on pyydetty, mutta ennen kuin äänestämme, hyvät naiset ja herrat, vielä kerran yksi huomio tähän väliin. Uskon, että parlamentin historiassa ei koskaan kaksi parlamenttia samanaikaisesti ole hyväksynyt kansainvälistä sopimusta vastavuoroinen ratifiointisopimus samanaikaisesti. Tämä on ainutlaatuista parlamentarismin historiassa. Tämä on menettelystä voimme olla ylpeitä. Siksi, hyvät naiset ja herrat, Siksi, hyvät naiset ja herrat, äänestämme nyt Kollegat, näitte Kiovassa toimitetun äänestyksen tulokset että nyt on määrä äänestää Sarjus Volskin tekstin mukaisesti EU-Ukraina assosiaatiosopimuksesta. Äänestys alkaa. Koneellinen äänestys. Toivottavasti minunkin äänestyskortteni nyt toimii. Toimii kyllä. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy siinä tapauksessa. 535 puolesta, 127 vastaan, 35 tyhjää ääntä. Paljon kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, emme saaneet vielä nyt äänestyksiä loppuun. Olen iloinen siitä, että teille tämän, teimme tällainen ahkerasti töitä. Nyt tässä Sarisovoskin mietinnöstä on äänestetty. Nyt täytyy äänestää vielä kollega Moraisin mietinnöstä, joka koskee assosiaatiosopimuksen osasta, joka koskee työntekijöinä toisen sopulla työskentelevän kolmansimaiden kansalaisten kohtelua. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. 539 puolesta, 123 vastaan, 33 tyhjää ääntä. Tämäkin mietintö on suurella enemmistöllä hyväksytty. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Kuten aiemmin jo ilmoitin, hyvät naiset ja herrat, Presidentti Poroshenko toisessa päässä jo allekirjoitti assosiaatiosopimuksen. Minä allekirjoitan nyt tämän kirjelmän, jonka Euroopan parlamentti lähettää tämän ratifioinnin osalta muille Euroopan unionin toimielimille ja vaadin tässä kirjelmässä, että assosiaatiosopimus välittömästi katsotaan voimaan astuneeksi. Teidän silmien edessä minä tämän, toimitan tämän allekirjoituksen. Näette nyt omin silmin, kuinka tämä tapahtuu. Kiitoksia paljon. So. Halusiko joku puheenvuoron? Ei tunnu haluvan, joten istunto päättyy tähän. Kiitos. Das sind die announcements, die ich jetzt mache, ne? Ist das an? Ja? Alles klar. Meine Damen. Hyvät naiset ja herrat, siirrymme nyt joihinkin ilmoitusasioihin ja sitten tämän jälkeen äänestysselityksiin. Toivoisin, että ne, jotka eivät halua osallistua tähän osaan täysistuntoa, poistuvat nyt salista.